Sen lisäksi EPP on esittänyt seuraavia nimityksiä. Arabian alueen valtuuskuntaan henkilö ja sitten myöskin täällä Kroatian valtuuskuntaan on nimetty henkilö. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä on Andra Kotsolinia pyytänyt budjettivaliokuntaan. Ja kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, jotka ovat myöskin pöytäkirjassa. Edustaja Keli, vastaako tätä näin? Ei, hyvä. Nämä ovat hyväksytty siis. Tämän kokouksen pöytäkirja tullaan julkaisemaan. Jos ei tähän ole vastustusta, niin nämä tullaan sitten hyväksymään ja välitetään tiedoksi kyseisille henkilöille. Tämä kokous on päättynyt. Kiitoksia. Grazie, Mr. Kelly, grazie. grazie. Ja kiitoksia myös edustaja Kellille.